Allora, buongiorno a tutti, bentornati. Iniziamo subito come... Aloitamme nopeasti, koska kuten eilen ilmoitettiin kohdilla 11 ja 12 esityslistalta, kohta 11, joka koskee maataloustuotteisiin sovellettavia laatujärjestelmiä ja tila, tilannetta kolmikantaneuvottelusta trilogista esittelee laitopaketin osalta Racha Garcia Berets. Hän kertoo vähän siitä, miten on edetty ja onko jotain kiinnostavia uusia asioita. Annan nopeasti puheenvuoron Iracelle. Ci possa illustrare i progressi che sono stati fatti in queste ultime settimane. Kuulemme siinä samalla, että mitä edistystä on saavutettu viime viikkoina ja sen jälkeen sitten yhdessä teemme asiasta päätöksen. Eli sitten esittelijä saa puheenvuoron. Gracias, señor presidente, y muy, muy brevemente me gustaría poder contar... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Haluaisin kertoa teille kovasta edistyksestä, mutta valitettavasti tilanne taitaa olla tilanne, sieltä täytyy vain tehdä päätös parlamenttina. Siis kun sanon, että olen puhunut tästä aiemmin, niin laatupaketti on kahdessa osassa. Toinen koskee laatujärjestelmiä, toiset ovat markkinointistandardit. Markkinointistandardeissa käydään tri- trilogeja. Meillä on neuvottelumandaatti, joten ei ole vielä päästy trilogissa vielä keskustelemaankaan asiasta. Ja ehdotus, että me tekisimme ehdotuksen, jonka olemme jo esit- työstäneet varjoesittelyiden kanssa, että koko sisältö ja päätökset, jotka tehdään maataloudessa markkinointistandardeista, CMO esitteli asiaa. Redontaan on tätä tekemässä ympin reformiesityksen yhteydessä. Hän käsittelee tätä asiaa, mutta päätös tehdään agrivaliokunnassa. No, laatujärjestelmistä. Meillä on neuvoteltu monien kuukausien oikeastaan melkein vuoden ajan, selkeän kun keskustelut parlamentissa alkoivat. Yksi avainasioista tässä valiokunnassa, ainakin tämän valiokunnan mielestä, on volyymien valvonta tuottajajärjestöissä. Meidän kantamme on ollut yksimielinen täällä maatalousvaliokunnassa, koska olemme todellakin halunneet päästä sopuun. Neuvostolta tuli ei tähän asiaan päätökseksi. Ja kun heidän vastauksensa oli kielteinen, ja kun neuvostolta oli poliittinen sitoumus ja lausunto, se lausunto on se, että tämä on jotain sellaista, josta keskusteltaisiin, otettaisiin huomioon kaikissa keskusteluissa YMPn reformista. No, muista asioista sitten muutama lukuun ottamatta sapu on kudottu kokoon. Yhdestä hyvin tärkeästä asiasta myös päästiin edistystä, joka on vuoristomaanviljelyn tuotteet. Ja sitten joitakin muitakin asioita, mieluumminkin teknisiä asioita, jotka kyllä järjestelmää parastavat tämän hetkisestä ja sopuu varmaan päästään. Joten yksi tai kaksi pientä hikotusta, jotka pystytään hoitamaan tulevien viikkojen aikana. 6. kesäkuuta on kokous varjoesittelijöiden kesken ja todellakin toivon, että pystymme selvittämään asiat siihen kokoukseen mennessä, jos näin. Ja niin sitten on trilogikokous 20. kesäkuuta ja olemme nyt, tai aiko, aie on se, että poliittinen sopimus Tanskan, Tanskan kanssa pitäisi olla 25. Tämä ei ole ollut oikeastaan ikinä oma kantani, vaan olemme halunneet varmistaa sen, että sopu on kaikkien ryhmien kesken. Haluan tehdä aivan selväksi, että kun piti valita optio, eli että joko äänestää täysistunnossa ja mennä toiseen käsittelyyn tai yrittää saada sopu. Tämä poliittinen sopimus, johon viittasin, enemmistösopimus, niin optio, joka valittiin, oli neuvotella ja pyrkiä sopimukseen, mutta eivät kaikki ole samaa mieltä sen kanssa, mutta äh, sen puolesta, sellaisesta mistä vain puolesta oli enemmistö. muutamia viikkoja käynyt, täytyy vähän parantaa pyrkimyksiä näiden muutamien ongelmien kanssa ja toivomme, että 25. kesäkuuta mennessä vielä Tanskan puheenjohtajakauden aikana päästään poliittiseen puhutaan Tästä kaikista kiitoksia. Kiitoksia paljon Natchelle. On tärkeää valita sellainen tie, joka tuo valiokunnallemme suotuisen tuloksen, koska tietenkin taistelu volyymeiden ohjelmoinnista jatkuu. No sitten on tärkeää kuulla teidän näkökantanne. Ensin Hoffman ja sitten Schmidt. Niin. Minä haluaisin kiittää ensinnäkin kollegoita ja Ignat Iratsia erityisesti tekemästään työstä tämän asiakirja-aineiston puitteissa, joka on ollut käsissämme jo yli vuoden. Olemme saaneet aikaiseksi paljonkin positiivista jotka tässä on listattukin, mutta valitettavasti kyseessä on sellainen aihe, joiden kohdalla tietyt isot yritykset ja yhteenliittymät ovat sellaisia, että heillä on aikamoisista volyymeista kysymystä. Erityisesti tuotteiden kohdalla, jotka kestävät pitkään – taikka sanotaan näin, että siitä hetkestä, kun päätetään, että tätä nyt tuotetaan, on pitkä aika siihen, kun tuotteet myydään. Ja se tarkoittaa sitä, että volyymien ohjelmointi näiden kohdalla olisi tärkeä kysymys. On hieman kummallista, että tästä aiheesta, kun puhutaan nyt maidosta, maitopaketista, saatiin aikaiseksi neuvoston kanssa kompromissi. Ja muun muassa juustot, joita kypsytellään pitkään, ovat samanlaisessa tilanteessa. Mutta kuitenkaan samankaltaista ratkaisua ei saatu aikaiseksi tässä kohtaa. Minun poliittisessa ryhmässäni keskusteltiin pitkään, kuinka tässä pitäisi edetä. Ja jos minun, minun, niin minun mielestäni nyt on sitten niin, että jos halutaan päättää keskustelu tähän ensimmäiseen käsittelyyn näillä eväillä, mitä on saatu aikaiseksi, niin meidän täytyisi ensinnäkin tarkastella sitä seikkaa, että otetaan huomioon neuvoston poliittinen julkilausuma, jossa pitäisi selkeästi ottaa huomioon myöskin parlamentin näkökulma. Ja sitten kun puhutaan YMP-uudistuksesta, niin olen vakuuttunut siitä, että tämä aihepiiri pitäisi ottaa uudestaan yhtenäiseen maatalouspolitiikkaan mukaan. Ymmärrän kyllä, että tämä on niin tärkeä aihe, että siihen täytyy löytää tyydyttävä ratkaisu. Ja näissä olosuhteissa mielestäni olisi parempi saattaa asia päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä, että saataisiin potti kotiin sellaisena kuin se tässä vaiheessa on. Tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin joka tapauksessa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia Herbert. Tämä on hyvin tärkeä näkökulma. Sitten Schmidt ja seuraavaksi Reiners. Alan. Thanks, President. I, th I think... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi meidän täytyy ilmaista kiitoksemme ja onnittelumme Irachelle. Tämä Nämä neuvottelut ovat pyörineet pitkään, ne ovat monimutkaiset, eivät helpot. Tuon sanottua, niin me olemme perillä sekä neuvoston aritmetiikasta, reaalipolitiikasta ja valiokunnan voimasuhteista, mutta pari havaintoa, joista valiokunnan tulee tietää, vaikka olemme hengittämään ki, hengittämään innostuneita Lissabonin jälkeisessä maailmassa, ajattelemme, miten paljon parlamenttia arvostaa neuvostossa. Me olemme tehneet kaiken neuvottelussa, mitä neuvosto ei halunnut tehdä, mutta me emme saavuttaneet mitään, mitä neuvosto ei muutenkaan halunnut tehdä. Ja meillä on nyt vähän karkkeja. Ajatus, että jul, poliittinen julkilausuma poliittiselta äh, poliitikoilta olisi mitenkään arvokas, ei ole totta. Se on sinulle nyt arvokas kuin meidän alkuperäinen neuvotteluasemamme. Tämä on heikko tapa parlamentilla tehdä bisnestä. Olen perillä reaalipolitiikasta, mutta parlamentin ei pitäisi käyttäytyä näin. Voimme pärjätä paremmin. Muissa ryhmissä näyttää olevan konsensus tästä, mutta säilytämme että viedä äh, ratkaisevia tarkistuksia takaisin, takaisin täysistuntoon. Meidän olisi pitänyt pärjätä paremmin. Minusta asiantila on sangen surkuteltava. Kiitoksia Schmidtille. Michel Danten ei ole vielä paikalla, mutta ennakoin nyt hieman hänen puheenvuoroansa. Edustaja Danten on ottanut tehtäväkseen, kuten esittelijät tietävät, ottaa tämän aiheen mukaan tähän laajempaan kokonaisuuteen. Mutta nyt saa puheenvuoron Britta Reimers. No paljon ei ole sanottavaa, kun paljon on jo sanottu. Osoittautuu kuitenkin aina uudestaan, että jos syytetään parlamenttia siitä, että se on jarrulainsäädännössä, niin sehän ei pidä paikkaansa. Nähdään aina, että neuvosto jumittaa eikä pysty viemään neuvotteluita läpi, koska sen neuvottelijoilla on liian vähän neuvotteluvaltuuksia ja pyritään nyt aina näihin ensimmäisiin käsittelyn ratkaisuihin, koska meidän täytyy omia kantojammekin katsoa perään, että ei anneta periksi vain sen vuoksi, että neuvosto pääsisi sopuun helpommin. Neuvoston tehtävä on ensin sisäisesti sopia, että voidaan neuvotella, ja sitä ei ole tapahtunut tähän mennessä, kun ei ole päässyt sopuun, ja siinä mielessä mielestäni nyt on aika lähteä to- toisenlaiselle tielle ja olen jännityksellä odotan, mitä sitä tulee. Bene, non ci sono... No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Uskoisin, että tässä nyt on syntynyt enemmistö sen suuntaisesti, että edetään esittelijän viitoittamalla tiellä. Tietenkin jatkamme taisteluamme Ihan niin kuin emme luovuttaneet maitopaketissakaan, emme luovuta tässä laatupaketissakaan. Mutta tärkeää on saada aikaiseksi myöskin konkreettisia tuloksia. On paljon kysymyksiä, joihin on tartuttava ja muistutan tässä vain yhtä. Hyvät kollegat, tässä laatuasetuksessa ex officio normi on hyvin tärkeä asia parlamentille, ei pelkästään siksi, että olemme siinä mukana, vaan sen takia, että meillä on mahdollisuus käyttää vahvaa asetta tuotteiden suojaamiseksi ja laadun turvaamiseksi. Ja kuten tuossa viitattiin vuoristotuotteisiin, esimerkiksi me taistelimme sen puolesta, komissio ei halunnut sitä ensiksi mukaan, nyt se on mukana. Ja selkeä poliittinen kannan ilmaus on tässä tarpeen, joka ilmaisee roolimme agrina lainsäätäjänä. Tietysti jatkamme taistelua, mutta haluamme tarkentaa, että neuvostohan on se, jossa ei ole saatu aikaiseksi enemmistö volyymien valvontaa varten tässä paketissa. No nyt sitten, jos olisi muita puheenvuoropyyntöjä, ellei ole, niin Ratchet sitten pitää meidät informoituna 20. 20. päivän kokouksesta ja katsotaan, että saadaanko 25. päivä sitten paketti kasaan. Sitten kohdassa 12 seuraavaksi on toinen tärkeä uutuusluvassa ja siitä kertoo meille esittelijä hetkinen. Anteeksi. Onko nyt kyse 11 vai 12? Niin, kyseessä on asetuksen 12342000. Ei anteeksi, vaan hetkinen Luis Kapola Santosin ää, mietintö on kyseessä. Asetuksen 73 vuodelta 2009 muuttaminen viljelijöille vuonna 2003 myönnettävin suorien tukien soveltamisen osalta. Kapula Santos kertoo Strasbourgin trilogista. Luis, ole hyvä. Obrigado, eh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erityisen tärkeä mietintö, joka liittyy siihen vakauteen, joka meidän on taattava viljelijöille vuoden 2013 jälkeen, koska, kuten tiedätte, ohjelmointi käytännössä ja rahoituksen suhteen loppuu vuonna 2012 ja meidän täytyy taata siirtymä vuoteen 2013 ja se ei saa aiheuttaa ongelmia viljelijöiden päivittäiselle elämälle. Mistä syystä komissio teki ehdotuksen, ja olemme työskennelleet vakavalla mielellä ehdotuksen parissa. Minun on pakko mainita hyvä yhteistyömme komission palveluiden kanssa. Erityisesti kiitäisin Rova Kristina Borsmannia ja hänen tiimiään, jotka teknisesti ovat auttaneet meitä arvokkaasti ja tietysti valiokunnassamme Anton myös. Kuten sanoit, meillä oli Strasbourgissa epämuodollinen trilogi. Se oli ilahduttava, koska komissio hyväksyi kaikki meidän ehdotuksemme. Tämä on poikkeuksellista. Ja tämä on hyvä viesti. Tämä lupaa hyvää tuleville neuvotteluille. Mutta tiedämme, että meidän täytyy jäljelle jääneet ongelmat ratkaista nopeasti. Sitten heräsi uusi kysymys on ehdotettu oikeusperusten muuttamista, koska joidenkin jäsenmaiden erityisongelmiin liittyen oikeusperustaa täytyy muuttaa. Mutta oikeusperustan muuttaminen lähtee siitä, että jurivaliokunnan pitäisi arvioida oikeusperustan muuttamisen perusteluja. Se lykkää käsittelyitä ja se hidastaisi prosessia. Toisaalta meidän pitäisi tämä nopeasti hyväksyä, koska sen pitäisi, asian pitäisi ostaa voimaan 2013. Olen tyytyväinen yhteistyöhön. Saksa, Ruotsi, Iso-Britannia, useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet esille ongelmia. Niillä on spesifiä ongelmia, joilla on erittäin monimutkaisia seurauksia. Ja näin me kykenemme nuo ongelmat ratkaisemaan. Ja kun asian parlamentissa käsitelty ongelmat kyetään nopeasti ratkaisemaan. Joten puheenjohtaja, ehdotan, että otatte suoran yhteyden kollegaanne oikeusvaliokunnassa, jotta jurista tulisi mietintö heinäkuun loppuun mennessä, jotta tämä voitaisiin hyväksyä syyskuussa. Tätä puheenjohtaja pyytäisin teiltä ja kiittäisin kollegoita, jotka ovat tarkistuksia tehneet. Kiittäisin sihteeristöä ja komissiota, jotka ovat auttaneet tämän mietinnön valmistumisessa ja toivottavasti myös sen hyväksymisessä. Kiitoksia Luisille. Tämä oli tärkeä askel eteenpäin jälkeen. No sitten Slangilla on sillä puheenvuoro, ole hyvä. Uh, yes, Mr. Chairman, thank you very much. Um, uh, we all have at least... Kiitoksia. Meillä kaikilla on ainakin kolme asiaa, jossa pitäisi olla samaan aikaan. Jos sanotaan, että äänestetään yhdeksältä, pitäisi äänestää yhdeksältä. Ja täällä on vain neljä sosialistia laskelmien niin mukaan ehkä he Et ehkä huvittanut nousta sängystä herätä aamulla. Eli voitetaanko tässä kaikille sosiaalisesti esittelyille lisää aikaa? Äänestetään nyt, koska kaikki halusimme pitää aikataulusta kiinni, jossa oli yhdeksän ilmoitettu. Solo, solo per informare, eh, just... Hän vain tiedoksen tiedoksenne, mehän kyllä äänestimme tämän päivän esityslistan muutoksesta, eli aivan seuraamme eilen tehtyjä päätöksiä. Communicate that to... Sitten sitä pitäisi ilmoittaa jäsenille. Kaikille jäsenille tiedotettiin asiasta kyllä eilen. Me eilen teimme muutoksen esityslistaan ja tiedotettuaan joka tapauksessa. Näin. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän. Pyytäisin kaikkia nyt ottamaan äänestyskorttinsa esiin ja aletaan äänestää Delangin mietinnöstä talousarvio 2013 neuvotteluvaltuudet. Siihen on esitetty 14 tarkistusta ja haluaisin muistuttaa valiokunnan jäseniä, että pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien osalta määräaika on 4. kesäkuuta ja voitte käyttää kaavaketta, jonka sihteeristö on teille jakanut. Selvä. Joten voimme aloittaa äänestyksen. Äänestys alkaa kohdasta yksi. Siis tarkistus yksi produstilta. Äänestys alkaa. Ei tunnu toimivan. Okei. Okay. votato? Oletteko äänestäneet? Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Ykkönen hylätty. Ja sitten äänestys kohdasta kaksi, tai tarkistuksesta kaksi. Äänestys alkaa kakkosesta. Äänestys on auki. Äänestys päättyy. Kakkonen hyväksytty. Äänestys alkaa tarkistuksesta kolme. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestys kompromissi ykkösestä. Äänestys alkaa kompromissi ykkösestä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus kuusi. Laajan ja muut. Äänestys alkaa. Päättyy. Kuutonen hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus numero seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus 9. Yhdeksäinen äänestyksessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kahdeksainen. Tarkistus numero kahdeksan Nikuleskulta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanoisin hylätty. Sitten siirrytään tarkistukseen 10 Ashworthilta. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja hylätty. Seuraavaksi tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Sanoisin hylätty, kyllä. Sitten tarkistus 12. Laajan ja muut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 11. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten vielä lopuksi tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Ja sitten loppuäänestys päätöslauselmasta näin muutettuna. Loppuäänestys. Hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Seuraavaksi siirrytään kohtaan kuusi. Vielä äänestys, äänestys jatkuu, hyvät kollegat. Hetkinen, siellä on puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Ja, weil ich volles Vertrauen habe pyyntö, vaikka äh, luotan äh, arvioonne. Emme kuitenkaan pysty seuraamaan, miten, äh, mikä tulos oli, että jos se ei tule tähän ruudulle, siis ei nähdä, oliko se 18.7 vai oli 18.13, ei näe tästä ruudulta. En tiedä, voitaisiinko se kytkeä päälle, niin olisi oikein kiva. Pensavo che fosse visibile nel, nel... Ehkä se on nähtävissä se lukema siellä taululla. Mutta joka tapauksessa, Agnew, olkaa hyvä. Anteeksi, että hidastutaan asioita, mutta äänestin väärin ensimmäisessä äänestyksessä. Sillä ei ole merkitystä, minun olisi pitänyt äänestää ei, mutta äänestin kyllä. Mm, registriamo non can. Selvä, merkitään tiedoksi. Tämä ei kyllä lopputulosta muuta. Selvä. Sitten aloitetaan äänestys kohdasta 6, eli verkoston luominen Euroopan yhteisöjen maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten. Esittelijä John Carlos Cotta. Tässäkin äänestetään, taikka hyväksytään siis mm, mietintöluonnos. Haluatteko käyttää puheenvuoron esittelijän edustaja? Ei, eli äänestetään. Aloitetaan tarkistuksesta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Näkyykö luvut sinne teille, Peterillekin? Hyvä. Eli kaikki ovat innoissaan tänä aamuna. Relatkaa nyt hieman. Hyväksytty siis. Sitten tarkistus kolme. Äänestys alkaa Nedelchevalta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kuutonen vuorossa, ei vaan anteeksi nelonen, tarkistus neljä ensin. Siinä äänestetään kuudesta kymmenen yhtenä joukkona. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Siis tarkistus nelonen on nyt hyväksytty tällä äänestyksellä. Neljä, kuusi ja kymmenen on nyt siis hyväksytty tällä äänestyksellä. Ja sen jälkeen tarkistus viitonen. Britta, saa puheenvuoron hetkeksi, ole hyvä. Ja, ich will nicht lange auf, äh, aufhalten. En halua pitkään puhua, mutta tarkistuksessa oikeudellinen yksikkö on muuttanut sitä. Siinä sanajärjestystä vähän muutetaan tai lauseen niin, Nyt se sopii artiklan 290 kanssa yhteen, eli komissio annetaan valtuudet, näitä delegaatio, delegoituja säädöksiä artiklan 19 mukaan, jotta voidaan muuttaa jäsenvaltion pyynnöstä luettelua, joka koskee jakoja jäsenvaltioittain. Tämä on vain siis tehty näin, että saataisiin se laillisesti moitteettomaksi. Va bene. Selvä. Kiitoksia Britalle. Eli nyt sitten äänestetään tarkistuksesta viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Ja nyt äänestetäänkin tarkistuksesta kahdeksan Ashworthilta. Äänestys alkaa. Kahdeksainen vuorossa. Onko valmista? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Ja sitten äänestystarkistuksesta yhdeksän. Äänestys alkaa. Yhdeksäinen vuorossa. Yhdeksän. Ja yhdeksästä äänestys päättyy. Hylätty sekin. Kyllä. Ja sitten vielä äänestetään kakkosesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanoisin, että hyväksytty. Selvä. Ja sitten kymmenen onkin jo äänestetty. Nyt äänestetään vielä lainsäädäntöehdotuksesta. Näin muutettuna äänestys alkaa. lainsäädäntöehdotuksesta kokonaisuudessaan. Äänestys päättyy suurella enemmistöllä hyväksytty. Ja sitten äänestetään päätöslauselmaehdotuksesta. Äänestys alkaa. Eli nyt äänestetään siis lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta. Äänestys päättyy, hyväksytty sekin. ja loppuäänestysvuorossa niin, että neuvottelut neuvoston kanssa voidaan aloittaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sanoisin, että hyväksytty on, eli onnittelut Giancarlo Scottalle esittelijälle. Ja seuraavaksi päästään eteenpäin. Saatiin seitsemän, ku, kuutonen ja seitsemän käsiteltyä ja voidaankin siirtyä kohtaan kahdeksan. Kukas halusi puheenvuoron? Äh, edustaja Maira, olkaapa hyvä. Bravo. Zu diesem letzten Punkt noch eine Anmerkung zur letzten... Viimeisestä kohdasta äänestyksestä neuvottelut neuvoston kanssa eivät ole yksinkertaisia, koska vanha ongelma. Neuvosto haluaisi toimeenpanosäännöksiä ja parlamentti haluaisi delegoituja säännöksiä. Useimmat äänestykset, joista äänestettiin suurella enemmistöllä, olivat delegoituja säännöksiä, kun on kyse näistä sääntelyistä, säännöistä. Eli neuvotteluissa tarkkana ei saa antaa periksi. Säännökset ovat delegoituja säännöksiä eikä mitään muuta. Paljon kiitoksia edustaja Majersille. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä aihe ja herkkä aihe myöskin. Muistutan kaikkia kollegoita vielä, että tästä aiheesta olemme saaneet hyvin tarkkasanaisen kirjeen valiokuntien puheenjohtajina. Puheenjohtaja Leeneltä puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalta. Ja siinä pyydetään kaikkia valikuntioiden puheenjohtajia valvomaan, että neuvotteluissa neuvoston kanssa ei synny riskiä siitä, että tehtäisiin poliittisia sopimuksia asiakysymyksistä. Ei pidä aliarvioida Lissabonin sopimuksen mukaisia delegointiosäädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. On tärkeää muistaa, että heinäkuussa täysistunnossa äänestetään niistä lainsäädäntötoimista, joista olemme keskustelleet pitkällisesti neuvoston kanssa koskien suorien tukien ja YMPn ja maaseudun kehittämisen asioista, joista emme saaneet yhteisymmärrystä aikaiseksi. Odotan, että tässä täysistuntokeskustelussa ja äänestyksessä saadaan merkittävä tunnus aikaan. Ja siitä äänestystuloksesta, hyvä Maijer, sitten lähdetään liikkeelle, kuten valiokunta on pyytänyt. Eli missään pimennossa ei asioita hoideta. Sitten siirrytään kohtaan kahdeksan. Allora, colleghi, un minuto solo di... Hetkinen vielä sellainen minuutin mittainen pieni pausi, koska René Souchon tulee alueiden komiteasta paikalle. Odotetaan ihan pieni hetki, pidetään taukoa ja sitten käynnistetään kokous uudestaan. So, so, so, Prepara un appunto. E Possiamo iniziare? No niin, voimme aloittaa työskentelyn jälleen. Allora possiamo iniziare, innanzitutto do il mio più caloroso. No niin, ensinnäkin voidaan aloittaa lämpimillä tervetulo toivotuksilla. Rene Sushonille, joka on alueiden komitean valmistelija YMPn uudistuksesta. Ja voidaankin edetä heti hänen osuuteensa. Hän saa esitellä lausuntonsa. Ja sen jälkeen on kollegoilla puheenvuoro, eli esittelijä tai lausunnon valmistelija, siis René Souchon. Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité une deuxième fois. Le comité des régions a adopté Kiitoksia. Alueiden komitea hyväksyi lausuntonsa, jonka olen välittänyt lainsäädäntöpaketin kanssa 4. toukokuuta. Se hyväksyttiin laajalla enemmistöllä, koska vastaajani oli vain kolme. Haluaisin ehdot- esitellä, mitä ehdotamme ensimmäiseen pilariin ja esitellä ehdotuksemme pääkohdat. Olemme panneet merkille, että hyvä lähestymistapa komission ehdotuksessa olemme aika kaukana syvällisestä muutoksesta, joka olisi mahdollistanut komission fiksaamien tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteena on, että maataloutta olisi kaikkialla, mutta ehdotus ei sitä mahdollista. Kaikkia viljelijöitä pitäisi kohdella tasavertaisesti ja heillä pitäisi olla muuhun yhteiskuntaan vertaava elintasoa. Ja vaikka aikomukset olisivat hyviä, välineet eivät ollenkaan riitä haasteisiin, jotka ovat visioimme rakennettu. Ensinnäkin nämä isot kysymykset. Markkinoiden säätely tai pikemminkin säätelyn puute. Ehdotetut mekanismit ovat tällaisia kriisin hoitokeinoja. Tässä ei ole aitoa kriisin ehkäisyä yläjuoksulle. Päinvastoin. Tässä poistetaan kaikki säätelyn määräykset, jotka toimivat maitokiintiöt, sokerikiintiöt ja viinin istutuskiintiöt. että komitea haluaa, että nämä poistamiset arvioidaan tarkkaan ja muuta pitäisi ehdottaa. Mm, tarvittaisiin turvaverkkoja, mutta kriisin hoitokeinot eivät riitä siihen, että viljelijöiden tulotaso saadaan vakaaksi. Ja jos viljelijöiden tulo ei ole vakaata, sitä useampi viljelijä voi joutua vaikeuksiin. Kaikkialla lehdistössä keskustella keskustellaan näistä katoista tästä degressiivisyydestä. Me olemme äänestäneet tällaisesta katosta, katotoimenpiteestä, joka menee pitemmälle kuin komissio. 200 000 euroa katoksi, ei 300 000, ei tämä degressio sen päällä. aloitteen komitean jäsenet ovat olleet erittäin herkkiä tälle aiheelle. Olemme yllättyneitä, kun näemme, ketkä saavat tukea Euroopassa. 2010 puolet avustuesta oli yli 5013 euroa per tila. Ja on sitten sanottu, että jos eh, kerran ne kattoon osataan, niin sitten ei tarvita katsoa sitä. 3900, jotka saavat 12,5, jotka ovat saaneet yli 300 000 euroa. 2000, 12 000 toisella puolella ja 3 miljoonaa toisella. Kysymys on avun yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä. Me kaikki tunnemme Euroopan vaikeudet. Vaikeudet ovat muita vaikeampia tietyissä maissa. Me emme voi hyväksyä, että näin korkeata tukea annetaan julkista varoista. Aloitteen komitea on ollut erittäin herkkä vastaanottavan ehdotukselle ja on äänestänyt tästä katosta 200 000 euroon kuuluu tämä vihertämistoimenpiteet eli nämä 30 prosenttia, jotka maksetaan vihertämisestä. Ja loogisesti tästä konvergenssiin apujen lähentyminen ei jäsenvaltioiden sisällä, vaan jäsenvaltioiden kesken. Useat maat valittavat, että tuki ei ole ollenkaan sillä tasolla, joka aluksi heille luvattiin, erityisesti Itämeren rannoilla, Baltimaissa. Me haluamme, että komissio ottaisi huomioon nopean lähentämisen vaikutukset ja pyydämme, että komissio tarjoaisi täsmälliseen valtioiden välisen lähestymisen kon- kriteerit jos me tarjoamme yhteistä hehtaaritukea kaikille, se olisi taloudellinen virhe. Täytyy ottaa huomioon tuotantokustannukset, joukko parametreja, mutta tätä peruskysymystä täytyy työstää, koska tämä konvergenssi ajan myötä on välttämätöntä. Joten meillä on tasapainoinen näkökohta, että esittäkää aikataulua ja mit, kertokaa, miten tämä lähentyminen konvergenssi toteutuu käytännössä. Ja sitten apu, aputason. mitä mielestä on tärkeää ää, säilyttää tämä to, tuen ja tuotannon välinen ää, ero. Alueella on vaikeita alueita, vuorialueella, luomutuotannossa ja laatutu, laatutuotannon, laatutuotannoksi hyväksytyn la, tuotannon pitäisi hyväksyä tästä tuotantotason ja tuen ero erotamisesta. Ja sitten konkreettisesti vihertämisestä. Meillä on itse työstämämme ehdotus siitä aloitan komiteassa. Kaikki ovat samaa mieltä, että vihertäminen 30 prosentin tasolla ei voi toteutua samalla tasolla kaikkialla. Täytyy ottaa tilojen ero huomioon, teen tuloerot. Joten on välttämätöntä joustavoittaa toimenpiteitä ja säilyttää olennainen tavoite pyrkiä aitoon kestävään kehitykseen, vihertämiseen. 30 prosenttia ei sinällään ole ongelma. Ongelma on täytäntöönpano, joka saattaa olla liian yhdenmukainen, eli liian jäykkä. Meidän kehittämämme ehdotus, joka liittyy tähän 30 prosenttiin ja 7 prosenttiin luomutuotannosta, on luoda tällaisia tuotanto- alueita, mikrotasoja, mikrotasolla luoda tällaisia viljelijöiden välisiä tuotantosopimuksia ja alueet viranomaisten kanssa. Aluetasolla tämä voi toimia. Että voidaan tavallaan keskinäistää tämä tuotanto, että meillä on esimerkiksi 130 prosenttia varten voidaan alueellisella tasolla voidaan tehdä hienompia ja ja 7 prosentin luomutuotannon suhteen voidaan hyväksyä, jos on jossain 3 prosenttia ja sitten naapuritilalla 12 prosenttia. Aluetasolla tämä on ai kohtuullisen helppo toteuttaa ilman, että rajoitteet ovat liian tiukkoja. Sitten alueet, joilla on lunastamia rajoitteita, periferiset alueet, Haluamme, että toimenpiteet ovat pakollisia jäsenvaltiolle, eivät vapaaehtoisia. Että tämä on kolmas avun taso. Ja pitää olla mahdollisuus käyttää 10 prosenttiin asti ensimmäisen pilarin varoja. 10 prosenttia ensimmäistä pilarista näille luonnon haitoista kärsiville alueille, jos maatalous siellä halutaan säilyttää. Ja me haluamme, olemme iloisia, että on mahdollisuus tukea uusia viljelijöitä, ei ainoastaan nuoria viljelijöitä. Tämä nuoren viljelijän käsite on aika vanha, siinä raja 40 vuotta, joka ei välttämättä koske uusia, tiloja niiden nykyään. Me otamme huomioon nuoret ja uudet viljelijät, uustuotannon. Me rohkaisemme, haluamme rohkaista jäsenvaltioita läheisyysperiaatteen hengessä omaksumaan toimia, jotka mahdollistavat erityisesti tilan hankinta, varojen käyttöä. Se on suurin este uustuotannolle. Tämä asioiden kehittäminen, toinen näkökohtamme. Kun markkinoita ei säädellä, niin tämän, sen jälkeen tämä on suurin pettymyksemme komission ehdotuksessa. Totta kai tässä on myönteisiäkin piirteitä, mainitsinkin muutaman, erityisesti yhteiset strategiset raamit, jossa Federi ja rakennerahastot ovat yhdessä. Tämä on ensimmäinen kerta ja tämä on kiinnostavaa. Maaseudun kehittäminen, sen yhdistäminen Euroopan 2020 strategiana on tärkeä askel. Se, että LEADER-ohjelmaa voidaan käyttää Federissä, mutta ja muissakin rahastoissa on myönteistä. Mutta toisen pilarin resurssit, kakkospilarissa, niin kuin ykkösessäkin, jäävät alamittaisiksi. Nämä ehdotukseen kuusi tavoitetta ovat sinänsä aika vähän muotoiltuja, hiottuja. Riskinhallintamekanismit liittyen maaseudun kehittämiseen, tämä on symbolista. Tällaista, se kertoo tällaista maatalouden kehittämisestä. Ja, ja, koska ei riskihallinnan pitäisi kuulua kakkospilariin, siihen voi heittää kaikki jonkinlainen kaatoluokka. Tämä pitäisi kuulua ykköspilariin ja ainoastaan ykköspilariin. Maaseudun kehittäminen kakkospilariin huolestuttaa meitä, ja tämä maatalouspolitiikan ja kohesion yhdistäminen. Aloitteen komitea suosittelee, että komissio ehdottaisi aidon maaseudun kehittämisstrategian, eurooppalaisen maaseudun kehittämisstrategian, joka voidaan sopeuttaa kunkin jäsenvaltion oloihin kumppanuuksien hengessä, niin kuin komissio sinänsä ehdottaa. Komiteamme ehdottaa myöskin, että teemaohjelmiin lisätään kaksi temaattista alaohjelmaa, jotka tukevat ensinnäkin laatua, laatutuotantoa ja sitten tuotantoa kaupunkialueiden lähellä, jotka usein tuottavat ongelmia, koska kaupungit syövät maatalousmaan ja koska kaupunkien reunoilla on paljon tiloja. Ehdotamme myös, että voisimme siirtää 10 prosenttia ensimmäisen pilarin varoista kohti kakkospilaria. Jäsenvaltiot tekevät päätöksensä tästä, mutta tällainen mahdollisuus on auki, että ponnisteltaisiin erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin alueella maatalouden, maatalouden kehittämisen alueella. Ja sitten lopuksi politiikan hallinta ja täytäntöönpano ympin suhteen. Tämän kysymys Tämä monen, eurooppalainen monen tason hallinta, Eurooppa, kansallinen aluetaso, tällainen hallinta on välttämätöntä maaseudun monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Haluaisin, että komissio Federin, Federin ja muiden rahastojen yhteisen strategia, Se on hyvä asia, että tällaista on, mutta tehokkuuden kannalta on mielestämme välttämätöntä, että nämä kumppanussopimukset, joita Euroopan unionin ja alueiden pitäisi tehdä, niitä pitäisi toteuttaa yksityiskohtaisia, ne pitäisi olla yksityiskohtaisia aluetasolla. Se mahdollistaisi sen, että alueviranomaiset voisivat yhdessä luoda maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikkaa. Mutta sillä ehdolla tietysti, että aluetason toimijalla on mahdollisuus resurssit muokata ohjelmia omalle alueelle. Ja nyt tekstin tässä muodossa aluetason toimijat ovat suljettuja pois näistä kumppanisopimuksista. Me haluamme maaseudun mukaan näihin sopimuksiin. Me kannatamme myöskin sitä, että paikallisia luosviranomaiset ovat mukana maatalouden kehittämiskomiteoissa, jotka avustavat komissiota näissä delegoitujen säädösten ää, laatimisharjoituksissa, ja niitähän tulee rutkalti. Ja tässä lainsäädäntöpatekissa on iso haaste alueellisuuden integroimisessa mukaan ja siinä, että maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon otetaan alueviranomaiset tiukasti mukaan. Eli täytyy vahvistaa hallinnan alueellistamista tai territorialisoimista niin ykkös- kuin kakkospilarin alueella. Ja lopussa Anna budjetista nykyehdotuksen valossa se vaikuttaa minimiltä siitä ei alas pitäisi mennä. Kiitos, että kuuntelitte. Bene, grazie, grazie. No niin, oikein hyvä. Kiitoksia paljon René Sushonille tästä alueiden komitean mietinnöstä. Nyt sitten on puheenvuorolista aloillaan Jar ja sitten Dorfman. Peter ensin. Ja erstmal vielen Dank für die, für die Einführung. Kiitoksia näistä tästä alustuksesta. Minulle alueiden komitea on tärkeä komitea, koska se on suorassa yhteydessä myöskin mm, parlamentin jäseniin. Mitä ensimmäisessä toisessa pilarissa tehdään, niin se vaikuttaa alueisiinkin. Siinä olen tietysti, tai siinä mielessä teidän <clears throat> lausuntonne ovat tärkeitä. Muutama kysymys. Ensimmäisessä on kyse rahasta viljelyiden keskuudessa on yleisesti tunnettua, että täytyy lehmää ruokkia ennen kuin voi lypsää. Nyt on sitten raju keskustelu jäsenvaltiossa jäsenmaksuista. Alueiden komitealla on suuri vaikutus jäsenvaltioihin. Mikä kantaa te edustatte ihan konkreettisesti? Miten korkeita, miten korkea pitäisi olla rahapanostus koska on selvää, että vain sitä rahaa voidaan jakaa, jotka on niin kuin ansaittu, jos näin haluaa sanoa. Vihertäminen, siinä on paljon kehitetty mielenkiintoisia ideoita. Minun kysymykseni on, kun olemme seuranneet komission jäsenen lähestymistapaa ja sanotaan, että myöskin kun ajatellaan viljelijöitä, niin julkisuuteen päin halutaan esittää heitä vihreämpinä toisaalta. On hyvä asia, että jossakin sen valtiossa on jo koko joukko ympäristöohjelmia otettu käyttöön viljelyiden kanssa vapaaehtoiselta pohjalta ja toteutettu. Ja olemme aina taistelleet sen puolesta, että nämä tilat, jotka soveltavat ympäristöohjelmia, sitten he vapautettaisiin vihertämisestä niin kuin luomutiloille, mitä te tästä ideasta tykkäätte. Maaseudun kehittäminen kolmanneksi. Onko alueiden komissiossa tullut esille kysymys yhteisrahoituksesta? Onko sitä keskusteltu? Alueelta tulee viestejä, että siinä on enemmän ongelmia saada tämä oma rahoitusosuus kuntoon, että jos tästä on keskusteltu, niin onko teillä mitään mahdollisia ratkaisuja? No, tämä varmaan riittää, riittää tähän, tähän tässä vaiheessa kysymyksiksi. Grazie, onorevole Jaar. Kiitoksia, edustaja Jaar. Ja sitten Dorfman ja sen jälkeen varapuheenjohtaja Bove. Ja ich möchte dem Berichterstatter aus dem Ausschuss der Regionen. Haluaisin esittelijää alueiden komiteasta kiittää kovasti tästä lausunnosta. Viime vuonna oli minulla mahdollisuus vierailla siellä hänen alueellaan, ja sehän on hyvin kaunis ja maaseutuvaltainen alue jossa maaseutupolitiikalla on tietysti suuri, suuri osa. Kaksi asiaa oikeastaan ottaisin esille, koska uskon, että meidän valiokunnassamme myös olemme käsitelleet niitä lähemmin. Eli lisää tuki huonossa asemassa oleville alueille. Ensimmäisessä pilarissa viime kuukausina on puhuttu paljon tästä lisätuesta, jota komissio ehdottaa nuorille viljelijöille. Dolin ehdotus sitten myös huonossa asemassa oleville alueille, siitä ei ole puhuttu oikeastaan ollenkaan. Ja tästä tehtävästä pitäisi keskustella ja sitä miettiä, että miten, mitä kantaa me siinä edustamme, kun ajatellaan näitä huonommassa asemassa olevia alueita, jos niitä halutaan pitää pitkällä aikavälillä viljelykelpoisina, niin mitä siinä sitten olisi järkevää tehdä? Oliko vasta samaa mieltä siitä, mitä esittelijä Sushon sanoi riskien hallinnasta. Mielestäni olemme kaikki tietoisia siitä, että toisen pilarin ehdotus, tai kun se on siirretty toiseen pilariin, jotta ensimmäistä pilaria, jotta sieltä ei syödä rahaa pois, ja ensimmäisen pilarin suoria tukia sitten pienennetään, mutta mielestäni se on vähän absurdia. On nimittäin enemmän kuin loogista, että riskien kattamisella on myös tulojen vakauttamisen, turvaamisen kanssa tekemistä, eli klassinen ensimmäisen pilarin asia. Eli pitäisi todellakin miettiä, että komission ehdotus tässä suhteessa, että toisesta pilarista onko se järkevää vai mieluummin niin kuin tähän asti, tai jos joissakin valtiossa tähän asti sitä tehdään ensimmäisen pilarin 68 artiklan puitteissa. Sitten jäsenvaltiot voivat itse päättää, haluavat käydä niin vain ei. Mutta se on ensimmäisen pilarin toimenpide ja mielestäni nykyään se on paljon järkevämmin ratkaistu kuin nyt mitä komission ehdotuksessa se olisi toisessa pilarissa. Ja todellakin kehotan kaikkia tässä vielä miettimään tätä asiaa, että miten tässä järkevä ratkaisu löydetään. Grazie Herbert. Kiitoksia Herbertille ja sitten Jose ja sen jälkeen Luis Capola Santos. Oui, euh, bonjour et... Euh, Hyvää päivää. Olen kovin iloinen, että Hannes Sushan on täällä meillä edustamassa alueita. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun työskentelemme yhdessä. Ja näissä puitteissa tämä on suuri ilo. Kuunnellessani aloitteen edustajan puhetta sanon, että on sääli. Kun meillä on trilogi, kun meillä voisi olla neljänkin tahon keskustelu, ja aloitteko mitä voisi auttaa meitä, kun vastuussa on usein aika eh, jäsenvaltioita, jotka ovat aika paljon kauempana maaseudusta, kun aloitteko mitä. Miksi me ehdottaisi muka, heidän mukaan ottamista näissä keskustelussa. En tiedä miten, mutta meidän pitäisi ajatella tällaista kvatrilogiaa. Nämä toteamukset ovat oikeita säätelyistä, degressiivisyydestä. Jaan aloitteen kannan. Tämä on tärkeää. Aloitteen pitäisi neuvoston kanssa käytävien neuvotteluiden yhteydessä saada viestinsä perille hallitukseen, koska usein hallitukset ovat hyvin kaukana niistä havainnoista, mitä alueet tekevät alueet ovat todenneet, että säätely on välttämätöntä. Tarinan säätely, se on välttämätöntä, mutta ilmassa on ihan päinvastainen trendi, mitä de- degressiivisyyteen tulee ja oikeudenmukaisuuteen. Tämä on tärkeä näkökanta, emmekä voi pysyä nykytilanteessa. Meillä on kolme kysymystä alueiden edustajille. Kaksi oikeastaan ja yksi kysymysmerkki te ette puhuneet, puhuneet pientuottajien roolista. Minusta olisi tärkeää sanoa sitä jotain. Voin ajatella, että paikallisen kehittämisen näkökulmasta se on tärkeää. Ja vihertämisen kannalta yksi keskusteluteema, joka meillä täällä on ollut jo, kysymys on siitä, miten me vihertämiseen rakennamme sisälle mahdollisuuden kasviproteiini omavaraisuuden ja saavuttamisen Euroopassa. Ja sitten on ollut, jota en oikein ymmärtänyt. Meidän pitäisi ehkä keskustella tästä vähän enemmän, miten tämä 7 prosentin kysymys tilojen joukossa ilmenee tässä. Minusta tämä on hankala toteuttaa, mutta ehkä pitää osata selittää tämän idean. Kiitos. Grazie Jose. Luis. Kiitoksia Joselle sitten Luis ja sitten Michel. Obrigado, Presidente. Eu, eu queria também saudar a presença do Sr. Souchon, que é... Kiitoksia Pidän hyvänä, että herra Souchon on täällä. Arvostamme kovasti hänen kokemustaan. Ei pelkästään avoinnikomitean jäsenenä, vaan myös entisenä Ranskan ranskalaisen kuvernöörin Haluaisin sanoa, että jotkut näistä asioista tulevat myöskin omaan mietintööni mukaan, erityisesti korvenkenssi sekä ulkoinen että siihen sisäinen lähentyminen. Komission ehdotuksessa on epäjohdonmukaisuutta, kun ehdotetaan liikaa nopeutta jäsenvaltion sisäiselle lähentymiselle ja sitten hitautta jäsenvaltioiden väliseen minä haluaisin enemmän johdonmukaisuutta, että vähennetään sisäisen nopeutta ja nopeutetaan ulkoisen lähentymisen nopeutta, että saadaan tasapainoa tähän. Vihertämisestä varmasti löydetään konsensusehdotuksia. Joitakin ongelmia on, mutta uskon, että alueellistaminen vihertämistoimissa, niin kuin sitä nyt kutsutaan, tai territorialistaminen, varmaankin kohtaa esteitä, kun pidetään mielessä, että nämä ovat yksilöllisiä nämä tuet ja yksittäiset viljelijät ne saavat, kun taas vastapuoli noudattaa tiettyjä ympäristösääntöjä. En tiedä, miten viljelijä saisi tilalle tukea kun ympäristöehtoja valvotaan toiselta tilalta, toisen omistajan toimesta. Ja kuitenkin tämä ensimmäinen viljelijä saa tuen. Tätä olen miettinyt paljon ja mielestäni sitä on vaikea toteuttaa. No kuitenkin. Meillä varmaan tulee mahdollisuus keskustella tästä tulevina kuukausina pidempäänkin. No toinen asia. Olen periaatteessa samaa mieltä, mutta siinä on kuitenkin ongelmia. On uudet viljelijät. Tietysti tarvitaan uutta verta purjeisiin, ei pelkästään vanhoja, myös uusia viljelijöitä. Mutta kannusteita uusille viljelijöille ne täytyy määritellä siinä sitten, että mikä uusi viljelijä on. Siinä voidaan avata tulvapadot mahdolliselle petoksille – Tätä täytyy miettiä huolellisesti. Hyvä periaate ja hyvä idea, jotta se ei sitten pilannu käytännössä. Sitten on muitakin ehdotuksia, joita olen katsellut mielenkiintoa. Olin jopa alueiden komiteassa yhdessä kokouksessa, olen lukenut raportin tai anteeksi lausunnon, joten olen valmis jatkokeskusteluihin ja keskusteluun, kun yritän myös ottaa mukaan, mukaan tähän omaan työhön se, mitä niin komitea on ehdottanut. Kiitos Luis ja sitten Michel Dantin ja sen jälkeen vielä jokunen muu. Äh. Minäkin haluaisin kiittää aloitteen komitea esittelijää. kun kuule minua? Se ei kerli deux. C'est... Apprends euh, je voudrais à mon tour... Haluaisin vuorostani kiittää aloitteen komitean esittelijä puheenvuorostaan. Pahoittelen vähän, että tämä puheenvuoro tulee mietinnön jättämisen jälkeen. Vaikka uskon, että kuten Kapula Santos sanoi, aloitteen komitea löytää vastauksia meidän tarkistuksistamme. komission täytyy muuttaa aika merkittävistä, jotta erilaisia asioita otetaan huomioon. Mutta palaan siihen, palaan kolmeen neljän kysymykseen tai kommenttiin. Ensin eh, tästä markkinajärjestelyt. Kuulin, että aloitteen komitea pahoittelee van, vanhojen säätelymenetelmien katoamista, mutta heidän ehdotuksessaan olisi uusia välineitä – joilla markkinoita säädellään. Onko niitä? Jos niitä on, parlamentti on vastaanottajana kuulolla. Ja haluaisin vähän selkeytystä siihen, mitä sanoitte alueiden roolista ykköspilarissa. Miten alueiden komitean näkökulmasta tämä ymmärretään? ja analyysinne suhteessa riskinhallintaan. Emme ole varma, että onko se oikeassa pilarissa, vaikka etimme sen nyt kakkospilariin. Ja lopuksi kommentti uusista viljelijöistä. Ymmärrän tämän idean, että uusille viljelijöille annettaisiin tukea, mutta – kun rahaa on niukalti, niin pikkasen mollisointu tähän anteliaisuuteen kuitenkin. Toteaisin, että kun 25-30-vuotiaana aletaan tilan, niin ei siinä ole mitään varoja, jolla aloittaa viljely. Siinä autetaan ihmisiä alalle, jossa vaaditaan merkittävästi pääomaa, jotta tuotanto olisi kannattavaa. Kun 40-45-vuotiaana aloittaa, silloin oma pääoma voisi olla minimi riittävä, joka mahdollistaa toiminnan. Ei aina. Voidaan, en puhu erityistapauksista, puhun näin yleisesti ottaen. Kiitos. Grazie Michel. Kiitoksia Michelille. Ja sitten viimeinen puheenvuoro on Ajonla. Thank you. Um... Kiitoksia. En muista, että olisitte maininnut siitä, että viljelijöiden pitäisi käydä läpi kolme eri tuotetta. No meidän mielestämme tämä on täysin tarpeetonta. Mitään ei saataisi aikaiseksi ympäristön kannalta tällaisella järjestelyllä. Se tarkoittaisi enemmän tieliikennettä viljelyalueilla, koska silloin tarvitsisi käydä pelloilla useamman ker- kerran viljelykäyden aikana. Minun mielestäni tämä pitäisi kaikki katsoa ikään kuin yhtenä kokonaisuutena. Ensimmäinen tapa helpottaa tilannetta olisi vähentää satojen tai kasvien määrä kolmesta kahteen. Ja sitten taas toinen tapa olisi miettiä, miten sato määritellään. Ja sitten kolmas tapa olisi miettiä tätä tukien valtavaa tasoa. Voisitteko kommentoida hieman tätä? Altri interventi, io restituirei la parola. Ellei nyt ole muita puheenvuoroja, niin annan puheenvuoron René Sochonlle ja kiitän häntä kerran vielä siitä, että hän on täällä paikalla alueiden komitean puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan kysymyksiin olennaisilta osin, jos en tänään vastaa kaikkiin, niin olen käytettävissänne vuoropuhelussa esittelijöiden tai jäsenten kanssa, jos te haluatte täsmennyksiä. Rahoituksen suhteen sanoa aika selkeästi, että vaikka me hirveästi tätä käsitelleet, niin että se, mitä kun se erotaan 450 miljardia euroa 14-20 periodille, on oh, se on meistä minimi. Jos panen ranskalaisen edustajan hatun päälle, kuuluu niihin, että jotka pahoittelevat, että edellinen hallitus muistiossaan pyysi Ranskaan osallistumisen pienentämistä – mikä merkitsee, että olisi vaikeuksia ympin ja kohesiopolitiikan minimitason säilyttämisessä. Komissio on selkeä, alle ei pidä, pidä mennä. Mitä tulee epäsuotuisiin alueisiin, vuoristoalueisiin, olemme kovasti ponnistelleet niiden huomioon ottamiseksi. Meidän pitää luopua tällaista teknokraattista lähestymistä vastaan. Pitää lopettaa Tällä näytöllä, että epäsuotuista alueet taakka. Nykyyhteiskunnassa ne ovat valtava mahdollisuus. Ajatelkaa Euroopan vuoria. Mitä siellä on? Vuor, metsiä. Miten Eurooppa voi biologista monimutkaisuutta, monimuotoisuutta suojella, jolle metsiä tätä huomioon? Siellä on korkealaatuista kivennäisvettä kautta Euroopassa vuoristossa. Ranskan massi, keskivuoristolla, Massif Centralissa. Minä tein tutkimuksen, miten voimme, miten, pitäisi, miten nämä vuoristoalueen palvelut esimerkiksi voidaan tarjota koko yhteiskunnalle me ymmärsimme, että näiden äh, palveluiden markkina-arvo on merkittävä. Kukaan ei ole niitä aikaisemmin laskenut. Me alo- aloitamme tätä juuri. Eli palataan kysymykseen. Epäsuotuisia alueita ei pidä enää pitää jonkinlaisena taakkana, jota maksaa, vaan jotain, jonain, joka antaa, joka on perustava kestävän kehityksen resurssi. Jatkan työtä herra Hoffmannin ja muiden kanssa tämän kysymyksen parissa. Sitten uudet viljelijät. Meistä on tärkeää, että nuoret viljelijät pääsevät aloittamaan toiminnan, mutta uusien viljelijöiden näkökulmasta näkee, että täytyy olla ja meillä onkin viljelijät, jotka ovat toimineet 40 vuotta. Ja sitten tämä käyttöpääomaongelmatiikka oli ihan sama, niin käyttöpääomaongelmatiikka on kuitenkin aito. Ja täytyy ajatella aktiivisen viljelijän määritelmää. En puhunut siitä, mutta sitä pitää miettiä. Kun maatalouden ulkopuolelta tuleva viilo-osuus on 10 000 euroa tai yli, onko kyseessä aktiivinen viljelijä? Ei meidän mielestä. Jatko, jäsenmaat vaativat, että aktiivisen viljelijän määritelmä jätettäisiin niiden itsensä määriteltäväksi. Mistä sä vähän vaarallista. Totta kai tätä pitää sopeuttaa, koska maatalouden monimuotoista täytyy ajatella, mutta jättää aktiivisen viljelijän määritelmä täysin jäsenvaltiolle sitä hyväksi. Mitä pientilalliset, mitä niihin tulee, en nyt esille sitä. Jose Bove ihan oikein kiinnittää siihen huomiota. Ostamme myös voimakasta tahtoa. Jotkut maat toivovat, että he että nämä kiinteät tuet pienviljelijälle katoaisivat. Meistä tällainen tuhannen euron, kahden tuhannen euron tuki ilman kontrollia. Jos ajattelee uusien jäsenmaiden til- tilan tuotantoja, me näemme, että näitä suuri osa tiloista on näiden, näiden 7000 tukieuron kynnyksen alla. Ja sitten me pitää vähän selittää, miten voidaan joustavasti näitä vihertämisen 37 prosenttia täytäntöön panna. Tämä proteiinisuunnitelma, me vaadimme sellaista. Ja me otamme huomioon sen 30 prosentin osuudessa. En sanonut sitä, mutta se on selkeästi lausunnossa. Me tarvitsemme proteiinisuunnitelmaa. Ja proteiiniviljely täytyy ottaa aina huomioon. Mutta me olemme siitä, että on pitää automaattisesti ottaa huomioon, mutta miten tämä 37 prosenttia hallinnoidaan niin, että tilakohtaiset maksut otetaan huomioon. Kaikki on sitä kiinni, mitä jäsenvaltio valitsee hallinnointimuodoksi. Onko se kansallinen vai artikla 20 mukainen hallinta, jolla on alueellinen ulottuvuus. Jos se on valtiollinen hallinto, silloin tämä ehdotettu kumppanuussopimusmalli, jossa on joukko viljelijöitä yhteisellä tuotantoalueella, ja hallinnoitsija olisi siinä toisella puolella, niin se on hankalaa, jos toisella puolella on valtio. Silloin pitää kontrolloida lisää. Ja se on hankalaa, mutta alueelliselta tasolta tämä on helppoa. Kakkospilarin myötä alueet ovat kaikkialla yhteenrahoituksessa. Lähdetään yhteenrahoituksesta siis. Ykköspilarissa sitä ei ole. Komissio avaa mahdollisuuden niiden käyttöön. Meille se on ratkaisu. Me haluamme ykkös- ja kakkospilarin hallinnoinnin alueellistamista. Asetus mahdollistaa sen, ja vihertämistoimien puitteissa unionin pitäisi laatia, laatia lista sitä, minkälainen tuotanto on mahdollista, ja sitten teillä on mahdollisuus alueittain laatimalla sopimuksia viljelijöiden kanssa tuotantoalueella päättää sitä, mikä on asianmukaista. Alueelliset kontrollit, sehän on ihan joka päivästä Euroopassa, ei se ole ongelma meille. Muistetaan teille, että olemme täysin tai osittain eurooppalaisten rahastojen hallinnoijia. Ja Federissa me olemme järjestelmällisesti yhteenrahoituksessa. Jos menisimme vähän pitemmälle sopimuksen laatimiselle, niin tämä voitaisiin joustavasti hallinnoida. Jos me haluamme kaikin hin... Haluamme samaa mallia toteuttaa kaikkialla Euroopassa. Monet monet pienet tilat, keskikokoiset tilat katoavat, ne eivät sopeudu. Tuleva maatalouspolitiikka yksi avaamista on, että meillä täytyy olla kykyä sopeutua viljelyn monimuotoisuuteen. Me tarvitsemme tätä monimuotoisuutta mutta me tarvitsemme resursseja onnistuaksemme. Ja silloin pitää luopua hallinnon yhdenmukaisuudesta. Täytyy lähestyä tilojen agronomista todellisuutta. Että Eurooppa jatkuvasti toimii monella tasolla. Valtio, Euroopan valtio, alueet. Kolme tasoa, jotta homma hoituu. Minulla on muutakin todettavaa. Missä Dantan kysyi tästä perustavasta säätelyvälineestä. Me varovasti totesimme, että meidän täytyy säädellä, mutta me emme ole auditoineet olemassa olevien mekanismien seurauksia riittävästi. Joitakin tutkimuksia on, mutta ei tarpeeksi pitkälle meneviä. Mitä vaikutuksia tulee maitokiintiöiden poistamisesta? epäsuotuisella alueella. Minulle täsmällisiä tilastoja, mutta minä, minulla on silmät, jotta näen, korvat, jotta kuulen. Ja näen, että maitan tuotanto vauhdilla vähenee vuorilla, koska maito ei pärjää tuotteille, erityisesti alkuperä suojeltuille juustoille, jossa jalostusarvo on korkeampi. Maito häviää no, nopeasti ketjusta viljelijä, jolla on 150 000 litraa vuoristomaitoa. Hän kilpailee tilojen kanssa, jolla on aivan eri luokan tuotantoa. Hänellä on läritävää suojaa, niin kuin kiintiössä oli ja silloin, kun aidolle oli hinta. Jos muita säätelykeinoja ei ole, täytyy tehdä täsmällisiä tutkimuksia, ei ainoastaan makrotaloudellisia tutkimuksia, vaan aluetasoisia arvioita kiintiöiden kanssa. Totta kai maitokiintiön pitää elää ja muuttua. Mutta kun jäsenvaltiot niitä luovat ja EU poistaa, niin tässä on joku mittausongelma. Kun 88 maitokiintiötettiin käyttöön, niin ihmiset eivät asiaa ymmärtäneet, mutta yksi asia oli selvä. Tämä auttoi vähän saamaan tuotannon ja kysynnän vastaamaan. Se pelasti, to, pelasti alan. Meillä ei ole uutta välinettä ehdotettavaksi. Sanoin, että arvioidaan ensin ja sitten muutetaan nykysäädöksiä. Ja vasta sen jälkeen tiedämme, mitkä olisivat parhaiten tilanteen sopivia keinoja voi vähän pitkään, mutta olemme peruskysymysten äärellä. Selvää on, että paikallishallinnolla on ratkaiseva rooli alueella erityisesti, että me voi olla yhteisrahoittajia, kakkospilarin pankkiireja ympissä, mitä me nyt olemme. Että me, meidän, me tullaan pitämään shekkiä, me haluamme visiota, koherenssia. Jarppa sanoi, että yhteinen strategia on hyvä, jos sanotaan kumppanisopimuksia, niin sitten täytyy olla, meidän täytyy olla läheisesti mukana tässä. Ja, ja erilaistetun ympin toteuttaminen vaatii tätä, että ymp alueellistetaan, territorialisoidaan. Kiitos. Kiitoksia paljon René Sushonlle Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Nyt sitten esityslistalla on vielä kohta kahdeksan ja kohta yhdeksän, joissa on kysymys Sandra Kalnieten mietinnöistä. Hän on kuitenkin äänestämässä toisessa valiokunnassa ja ehdottaisin, että pidetään nyt pieni tauko ja odotetaan, kunnes Sandra Kalnieta pääsee paikalle. Viiden minuutin tauko. Bene, possiamo riprendere. No niin, voimmeko aloittaa jälleen työt? Riprendiamo la commissione. Aloitellaan. Sandra Kanjete on päässyt paikalle, joten voidaan siirtyä kohtiin kahdeksan ja yhdeksän, jotka ovatkin päivän viimeiset esityslistan kohdat. Aivan äh, aluksi, jos nyt lämpimästi toivottaisin kuitenkin tervetulleeksi Amerikan kongressin edustajia, jotka ovat täällä paikalla maatalousvaliokunnan edustajina. Tervetuloa. Ja Petersman säätiön edustajat ovat paikalla. Meidän valiokuntamme ja heidän välillänsä on käynnissä tällainen vaihtoohjelma. Tämä on hyvin tärkeä aloite, koska tällä tavalla voidaan vahvistaa trans- transatlanttista vuoropuhelua. Tehän tiedätte, että tällä hetkellä Amerikan kongressissa puhutaan maatalous, maatalouslainsäädännön uudistamisesta, kuten myöskin täällä Euroopassa. Joten tervetuloa lämpimästi näille assistenteille tai amerikkalaisille kollegoillemme, joita omat assistentimme täällä kuljettavat ympäri taloa. No niin, nyt sitten kohtaan kahdeksan. Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ja valmistelijana Sandra Kalniete. Hyvät kollegat, 24. huhtikuuta vaihdettiin ajatuksia tästä aiheesta ja nyt on käsiteltävänä kaksi mietintöä koskien 2014-2020 vuosien tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020. Ensimmäinen koskee itse puiteohjelmaa ja sitten toinen, eli yhdeksäis kohta, koskee puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevaa erityisohjelmaa. Eli kysymys kuuluu, mitkä ovat meidän prioriteettimme tässä meidän molempien asiakohtien yhteydessä. Sandralla puheenvuoro. Thank you, Mr. Chair, uh, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pahoitella, että viipetin työtäni, koska täytyi olla päävaliokunnassa niin Imkossa paikalla äänestämässä. Haluaisin aloittaa kiittämällä komissiota sen pyrkimyksistä, kun se on pyrkit valmistelemaan horisontti 2020 koska ehdotuksessa todellakin pyritään siihen, että parannetaan Euroopan kilpailukykyä globaalilla näyttämöllä. Nyt ensimmäistä kertaa, kun rahoitus, joka on suunnattu eri tutkimusalueille, on tuotu yhteen. Horisontti 2020 on suunnattu siihen että tuetaan tieteellisiä läpimurtoja ja siirtyminen innovatiivisiin palveluihin ja tuotteisiin. Ja samaan aikaan yritetään palantaa ihmisten elämää. Pyritään myös halutaan yksinkertaistaa menettelyjä ja sääntöjä, jotta voidaan varmistaa, että huippututkijat ovat mukana tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Ja että ne yritykset saadaan mukaan, jotka pystyvät toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja. Kuten olen ottanut esille lausunnossani, olen keskittynyt niihin asioihin, jotka ovat tämän valiokunnan kompetenssissa, ja ne useimmiten liittyvät maatalousasioihin. Keskusteluissa otin huomioon sen, miten huolestuneita kollegat olivat siitä, että tieteentekijät saavat aikaan arvokkaita ajatuksia, jotka eivät kuitenkaan ole yhteydessä reaalimaailmaan, koska usein yhteiskunta ei kerrota, yhteiskunnalle ei kerrota näistä keksinnöistä tai ajatuksista, joten otan heti esille, että on hyvin tärkeää että tunnustamme tämän tiedon puutteen ja korjaamme sen ja samaan aikaan intensiivistä vuoropuhelua tieteentekijöiden ja muiden osapuolten välillä sen aikana, kun hankkeita toteutetaan, että he voivat kuulla yhteiskuntaa, että intressiryhmät pääsevät mukaan. Kun puhutaan vaikkapa meidän intressialueestamme, eri maatalousjärjestöt, heillä on laaja kokemus ja sen vuoksi he olisivat arvokkaita kumppaneita. Ja kaikki hyötyisivät tästä vuoropuhelusta molemmat osapuolet, tutkimus ja käytännön työn tekijät. Horisontti 2020 keskittyy siihen, miten voidaan myöskin antaa yhteiskunnalle, taata yhteiskunnalle turvalliset elintarvikkeet. Tässä valiokunnassa olemme ilmaiset huolemme siitä, miten ruoan kysyntä on kasvanut ja kasvaa tulevina vuosikymmeninä. Joten nyt on korkea aika minun ja kollegoiden mielestä miettiä, että miten ruoka voidaan turvata, ei pelkästään Euroopassa, vaan myös kehitysmaissa. Ja tämä on yksi suurimmista globaaleista haasteista. Uskon, että monet ovat perustellusti suuttuneita siitä, että 30 prosenttia tuotetusta ruoasta menee periaatteessa jätteeksi. Sen vuoksi olen ottanut esille, että täytyy löytää käytännön ratkaisu siihen, miten ruokajätettä voidaan vähentää. Lopuksi haluaisin ottaa esille, että komissio on saanut aikaan tasapuolisen ja hyvin harkitun luonnoksen, joka vähentää olemassa olevaa hallinnollista rasitetta. Ehdotuksia voidaan jättää 7. kesäkuuta asti tarkistukseksi ja toivon todellakin, että kollegat pystyvät antamaan hyviä panoksia. No nyt aikataulun kanssa oli vähän sekaannusta, joten en pystynyt kuulemaan ja konsultoimaan varjoesittelijöitä sen vuoksi haluaisin sanoa, että hukattu aika saadaan takaisin sen aikana, kun tehdään tar- työtä tarkistusten kanssa, koska haluan saada aikaan tasapuolisen lausunnon tälle valiokunnalle. Grazie Sandra, grazie. Kiitoksia Sandralle. Ja käynnistetään keskustelu. Ja Josebove, varapuheenjohtaja, on pyytänyt puheenvuoroa ja sen saa. Oui, euh, madame la rapporteure, je vous ai écouté avec beaucoup Paljon kiitoksia valmistelijalle. Kuuntelin sanojanne hyvin huolella. Ja minun mielestäni ehdotuksenne menevät aivan oikeaan suuntaan kaikki. Kun luin ehdotuksenne, niin olin aika huolissani, koska ne näyttivät olevan hyvin kaukana maatalouden todellisuudesta ihan niin kuin esiteltäisiin uusi lahja niille lobbareille, jotka ovat onnistuneet tuhlaamaan jo hirvittävän määrän rahaa niihin projekteihin, mitä he ovat lobbanneet. Biotalous esimerkiksi jotakin sellaista, jotain ollenkaan edes ymmärrä, mistä siinä puhutaan. Ja jälleen kerran puhutaan teknologiasta ja bioteknologi- tek- bioteknologiasta ja geenimanipulaatiosta ne hiipivät sinne mukaan jälleen kerran. Tutkimuspääosasto näyttää rahoittavan sellaisten ongelmien tutkimista, mitkä eivät ole ollenkaan tämän päivän maatalouden ja viljelyn ydinkysymyksiä. Miljoonia, satoja miljoonia euroja, itse asiassa viimeisen kymmenen vuoden aikana 200 miljoonaa euroa on heitetty näiden kysymysten käsittelyyn. Ja sitten on muitakin ohjelmia, joihin kymmeniä miljoonia euroja on syydetty, ja niillä on yritetty saada eurooppalaiset kuluttajat nielemään geenimanipuloituja organismeja kurkustaan alas väittäen, että tämä olisi jotakin positiivista eikä ollenkaan mikään ruokaohjelma. Se, mitä herra Suloiso sanoi ja Connie Hedegaard sanoi, aikaisemmin myös on totta, nimittäin meidän täytyy yrittää löytää tapoja, joilla voimme vastata uusiin huolenaiheisiin, kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus ja tuottajahintojen pieneneminen, laskeminen aiheuttavat tiedätte esimerkiksi SKA-ohjelman, eli pysyvä komitea maataloustutkimusta koskien, ja siellä osoitetaan ihan selvästi, mihin rahaa tarvitaan ja mitä, mitkä tarpeet ovat. Sanovat, että täytyy integroida myös historia, viljelijöiden historiallinen osaaminen. Ja historiallinen osaaminen, agroekologia täytyy sillä mukaan. Tämä täytyy olla maatalous politiikan ytimessä. Meillä on vain lausunto, mutta mm, maatalouden tutkimus, tutkimuksen puitteissa se pitäisi siirtää ympin puitteisiin, jotta maatalous kykenisi hallinnoimaan sitä. Se olisi paljon relevantimpaa kuin jättää se DG-tutkimukselle. Minusta pitää mennä tähän suuntaan. Kiitos. Vicepresidente Paul. Ja sitten Paulson, varapuheenjohtaja, sitten Martin Olsson. Tack, herr ordförande och... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle hyvin tehdystä työstä. Olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan, että komission ehdotus on hyvä, mutta että tässä on parannettavalle paljon varaa. Totta kai 2020 tulee olemaan äärimmäisen tärkeä tutkimuksen ja innovoinnin väline maatalouden, metsätalouden, maaseudun kannalta. Ja mikä kiinnostavinta valiokunnallamme on, on tämä osa, osa kaksi, kolmas pilari, elintarviketurvallisuus, kestävä maanviljely, jne, jne. Uskoakseni on äärimmäisen tärkeää, että maatalousvaliokunnassa pyrimme etsimme niitä alueita, joilla maatalouspolitiikka ja tutkimus voivat yhdistyä niin, että viljelijät ja maatalous saa tietoa ja saa selvitettyä niitä yksityiskohtia, mitä täytyy tutkia, mutta on myös äärimmäisen tärkeää, että tieto virtaa, niin että tutkimus ei seisahdu tietylle tasolle tai jää tietyn ryhmän tiedoksi. Kun kysymys on tutkimuksesta ja eläinten hoidosta, me näemme, miten paljon tutkimus jää hyvin raitetun piirin asiaksi eikä se saavuta niitä, jotka käytännössä sieltä tekevät. Tämä on tärkeää. Ja kaikessa tässä on yksi yksityiskohta, johon mielestämme meidän pitäisi keskittyä ja nähdä vaivaa. Ja se on tämä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, joka otetaan nyt 2020 ohjelmaan mukaan. Heidän ohjelmassaan on jotain että kutsutaan tieto- ja innovaatioryhmät. Niissä yhdistetään kärkiosaamista, huippuosaamista eri ryhmien edustajien, laitosten, yritysten, organisaatioiden kanssa, et, jotta luotaisiin sekä käytännön että teoreettista huippuosaamista. Ruoan tai elintarvikeketjun parissa on tällainen ketju olemassa. Se on sen pääteema. Joten liberaaliryhmässä tulemme laatimaan joukon yhteisiä ehdotuksia, jotka liittyvät tähän maatalouden, mahdollisesti metsätalouden ja tulevien tutkimusohjelmien kanssa. Kiitos. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia Paulsonille ja sitten Martin Osling. Ja, ich möchte noch einen Aspekt einbringen, der... Haluaisin ottaa vielä esille yhden näkökohdan, joka mielestäni on tutkimuspolitiikan tulevaisuuden kannalta tärkeä. PK-yritykset täytyy olla tuen piirissä. Nyt menee liikaa tutkimusrahaa suuriin laitoksiin ja Tutkimusta harjoitetaan norsulluutornissa usein, jolla, jolla käytön kanssa mitään tekemistä täytyy olla tavoitehakuisempaa rahojen käyttöä. Mutta yhden avainsanan mainitsitte, mihin suuntaan pitäisi mennä, mihin suuntaan pitäisi tutkimusta viedä, mitkä ovat käytännön hyödyt. Puhuitte elintarvikkeiden haaskaamisesta viime vuosina. Tutkimus on koskenut satojen nostamista uusilla lajeilla – uusi vihreä vallankumous siihen suuntaan. Ja sillä on tietysti myös geenitekniikan kanssa tekemistä loppujen lopuksi. Ja se on vähän juossut kuoliaksi ja täytyy resurssitehokkuutta nostaa tutkimuksessa, mihin, missä voidaan lihokkaammin käyttää resurssit. Miten voidaan mennä enemmän kestävyyden suuntaan? Ja mitkä ovat sitten välineet jotta voidaan tukea sellaista maataloutta, joka toimii vähemmän voimaperäisesti fossiilisten polttoaineiden kanssa. Eli tähän suuntaan pitää mennä ja asettaa se etualalle tutkimuksessa ja siihen täytyy panostaa. Ja vielä kaksi muuta avainsanaa. Ja sitähän käsiteltiin keskustelussa, että tiettyjä alueita ei ole tutkimuspiirissä ollenkaan, esimerkiksi kasvien tutkimus, sitä on laiminlyöty ihan fundamentaalisesti ja siihen täytyy ihan suunnatusti suunnata rahoja, koska ei tätä voi pitkällä kaverilla hyväksyä, että olemme tuonnista tässä riippuvaisia. Grazie Martin. Adesso... Kiitoksia Martinille ja sitten Jim Nicholson. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin valmistelijalle tästä lausuntoluonnoksesta näistä kahdesta aiheesta. Tässä valikunnassa on käytetty paljon aikaa keskusteluun maatilojen toiminnasta, mutta pitkälti emme luultavasti käytä tarpeeksi aikaa miettiäksemme, kuinka voisimme todella parantaa tilannetta siltä taustalta lähtien, mikä, mitä tiede ja tutkimus meille tarjoaa ja kuinka voisimme muodostaa kantamme sen suhteen. Minusta tämä on aivan loistava tilaisuus koko maatalousalalle ja maaseutuympäristölle ja yhteisölle ikään kuin vetää yhteen tutkimus ja kehitys ja sen anti. Ja maatalousinstituuteissa kannattaisi edistää sitä ajatusta, että miten voidaan hyödyntää kaikkea sitä tietoa, mitä tieteestä on meille tarjolla. Tämä on ilman muuta valtava haaste tulevaisuudessa Jose, sinähän tuossa mainitsit GMOt ja siinä on aikamoiset haasteet kyllä, mutta minun mielestäni meidän täytyy tarttua tähän tilaisuuteen. Voidaksemme käyttää hyväksi kaikki se, mitä on tarjolla ja toimia tehokkaasti koko elintarvikealalla, koska ihmiset eivät ymmärrä itse asiassa, mitenkä paljon elintarvikkeita heitetään hukkaan Euroopassa ihan päivittäin. Tänä päivänä me voimme puhua siitä, että maailmassa nähdään nälkää, kyllä kyllä, mutta meidän täytyy ymmärtää, että mitä voimme todellisuudessa tehdä asian suhteen, koska jos vähennämme elintarvikejätettä viidellä prosentillakaan, niin se todellakin myötä vaikuttaa ihan, ihan todellisella tavalla ongelman ratkaisemiseen. Ja sitten täytyy päättää myös, mitä meidän prioriteettimme on. Yksi alue, mitä meidän pitäisi tarkastella mielestäni, on, on eriyttäminen maaseutuyhteisön eriyttäminen ja eriytyminen niin, että voitaisiin toimintaa erittää eri aloille. Kun puhutaan pk-yrityksistä ja ihmisistä, jotka työllistävät 400, 400 ihmistä ehkä maksimissaan, niin ehkä jos pienellä ihmisellä on nyt ajatus, joku hieno ajatus, niin hän tarjoaa työn ehkä yhdelle henkilölle ja mahdollisesti kymmenelle henkilölle. Ja maaseutuyhteisössä se tuo todellista etua koko yhteisölle. Tämä on sellainen ajatus, jota meidän täytyy kehitellä ja analysoida tarkemmin, koska tällaiset asiat luovat uusia mahdollisuuksia. Siksi on asianmukaisesti ohjattava varat niihin projekteihin, joilla on jotain tarjottavaa. Meidän täytyy parantaa maaseudun asukkaiden elämänlaatua ottamalla käyttöön asianmukaiset teknologiat ja hyödyntämällä saavutettu edistys. Meidän täytyy käyttää hyödyksemme se tutkimus, mikä voi tällaista apua tarjota ja rahoittaa sellaista tutkimusta. Toivotan kaikkea hyvää ja onnea lausunnon valmistelijalle Kalnietelle ja kiitän häntä hänen tekemästään työstä. Kiitos. Äh, Kiitoksia Jimille. Minäkin haluaisin kiittää valmistelija Sandra Kalnietä. On tärkeää, että tässä pidetään mielessä. Niin hetkinen, vielä annetaan puheenvuoroa Julle ja sen jälkeen sanon minäkin vielä sanaseni. Yes, oh, that, that was a little late. Tämä tulee vähän myöhään. Katsotaanpa missä sopua voisi löytyä. Olen virte kanssa äh, hukkaamisen jätteen suhteen paljon menee hukkaan, mutta se johtuu EU-lainsäädännöstä kallojen äh, pois EU-säätelyn vuoksi se pitäisi, pitää heitä veteen. Miksei sitä tehdä rehua? Ja sitten on kaikki teurastamajäte, jota voitaisiin helposti käyttää. Vaikka sitä voidaan käyttää muissa ruokatuotteissa, sitä voidaan käyttää lannoitteissa, koska siinä on paljon fosfaatteja. Ja sitten ruokajäte ravintoloista, kaupasta, jne. Ennen sitä laitettiin porsaan re- äh, rehoon. EU-lainsäädäntö sen Kolme esimerkkiä annetaan siitä, mitä asian puuttuminen aiheuttaa jätettä. Bene, grazie, onorevole Agnew. Kiitoksia edustaja Agnew. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, pääjohtaja johtaja, johtaja Ruutille, niin haluaisin todellakin onnitella Sandra Kalnietel siitä, että hän on ottanut huomioon myöskin elintarviketurvallisuuden, johon edellinen puhuja viittasi myös, koska ilman muuta meidän täytyy ottaa tulevaisuuden tutkimusohjelmissamme tarkasti huomioon myös, koska tänä päivänä ja huomenna suuria kysymyksiä on se, kuinka voimme vähentää tai jotenkin lievittää tätä elintarvikkeiden niukkuutta maailmanlaajuisesti ja toisaalta siihen liittyvää elintarvikkeiden tuhjaamista. Nyt annan puheenvuoron tosiaankin sitten äh, komission edustajalle Ruutelle. Olkaa hyvä. Very much, Mr. President. Uh, I'm very happy to be here. Kiitoksia, olen mielelläni täällä kuuntelemassa keskustelua. Minä olen äh, vastuussa maatalouden tutkimuksesta johtajana. Rova Kalnieten mietintö ilahduttaa meitä ja erityisesti, että siellä otetaan esille joitakin avainasioita, joita myös tutkimusohjelma käsittelee. Juuri se, että yritetään hyötyä paremmin tutkimusrahoituksesta ja muuttaa tutkimusrahoitus hyviksi ratkaisuiksi tilalla, on myöskin seuraavan puitohjelman sydämessä. Kuten tiedätte, on nyt tutkimus- ja ilmointiohjelma, että pelkästään tutkimusohjelma. Joten todellakin nyt painotetaan paljon enemmän tiedon siirron tapoja ja että voidaan yhdistää tieteentekijät ja viljelijät paremmin. Ja tietysti tehdään maatalouden pääosaston kollegoiden kanssa tiivistä yhteistyötä niin, että uusi innovaatiokumppanuus esimerkiksi, jota maatalouden kehittämisosassa ehdotetaan, niin siellä näitä yhteyksiä voidaan edelleen vahventaa. Se, siihen kuuluu myös, että hiljainen tieto viljelijöiden keskuudessa voidaan ottaa mukaan ja sitten nämä palauteluupit voisivat toimia paremmin tässä yhteydessä kuin nyt. Siinä mielessä äh, lausunnossakin käsitellään nykyisen ohjelman heikkouksia Siinä on hyvää tieteellistä huippuosaamista, mutta se ei yhdisty siinä ole yhteyttä tarpeeksi viljelijäyhteisöön. Olemme myös täysin samaa mieltä siitä, että täytyy vähentää elintarvikkeiden haaskaamista ja ruokajätettä ja kehittäisin tätä kohtaa vähän eteenpäin, kysyä pelkästään elintarvikejätteestä. Pitäisi myös käsitellä jäteasiaa laajassa asiayhteydessä. Erilaisia jäämiä, joita ei hyödynnetä, voitaisiin hyödyttää hyvällä tavalla. Ja yksi puhuja mainitsikin teurasjätteen, jota ei nykyisin tietenkään hyödytetä. Ja BSE-ongelmien vuoksi, joita Euroopassa on ollut. Mutta tutkimuksella voidaan löytää epätavanomaisia ratkaisuja. Meillä on nytkin hanke, jossa saadaan kiinni jätevirtojen hiiltä ja siitä tuotetaan bioperustaista muovia esimerkiksi. Eli tällaiset epätavanlaiset ratkaisutkin ovat mahdollisia, jos todellakin tutkijat laitetaan hommiin. No sitten muutamat puhutijat ottivat esille ja myöskin arvoisa varapuheenjohtaja esille biotalouden. Haluaisin kovasti painottaa, että siellä ei ole mitään vierasta maataloudelle. Se on täysin kenttätason toimintaa ja liittyy perinteiseen maatalouteen sellaisen kuin se tummemme. Ja bio siinä edessä tulee biologiasta eikä välttämättä biotekniikasta. Eli siinä pyritään siihen, että parhaalla mahdollisella tavalla käytetään kaikkia biologisia resursseja, joita meillä on kestävällä tavalla. Käytetään maan, metsän, meren luonnonvaroja ja käy, yritetään käyttää niitä nykyisillä hyvillä tekniikoilla, joita käytössä on, jotta voidaan saada sitä paras mahdollinen hyöty niin, että kaikki voisimme elää planeetan, rajojen, planeetan asettamissa rajoissa. Tässä mielessä bioekonomia, biotalous käsittelee sitä, että miten biologisia voimavaroja voidaan käyttää hyvin. Ja siinä käsitellään myös asiaa, jonka eräs puhuja otti esille Euroopan riippuvaisuus tietyistä fossiilisista voimavaroista, luonnonvaroista. Eli pyrimme siihen, että eurooppalaisia voimavaroja, oli sitten kyse biojätteestä, biomassasta, että niitä käytettäisiin hyväksi ja yritettäisiin käyttää siihen, että saadaan erilaisia tuotantopanoksia teollisuudelle, joita tarvitaan. Ja tämä tietysti puolestaan antaisi mahdollisuuden diversifiointiin maaseututalouksissa eli näitä biojalostamoja saataisiin aikaan, sieltä saataisiin työpaikkoja ja lisätuloja maaseudulle. Sitten pk-yritykseltä haluaisin esittää näkökohdan, eri, erityisen tärkeän näkökohdan. Nyt voitte nähdä jo viime vuosinakin puitoilma seitsemässä. Pk-yritykset saavat jo paljon enemmän tukea kuin aiemmissa. Ja budjetin allokaatio PK-yrityksille on viime vuosina kasvanut selvästi. Olemme kovin ylpeitä siitä, että myöskin maatalous- ja elintarvikesektorilla puiteohjelma seitsemässä PK-yritykset ovat nyt paljon näkyvämmässä osassa ja osallistuvat enemmän kuin aiempina vuosina seitsemännessä puiteohjelmassa, joten suunta on selkeästi siihen, että tutkimus liitetään paremmin sovelluksiin, oli sitten kyse pk-yrityksistä tai maatiloista. Ja haluaisin myös lopuksi sanoa, että se, mitä otatte esille mietinnössänne nimittäin se, että tarvitaan riittävää budjettia, on tietysti olennainen kohta. Ja jos tutkimme, tarkastelemme nykyistä rahoituksen tasoa puutelma seitsemässä, niin siellä on vajaa kaksi miljardia euroa, joka hyvin laajalle osa-alueelle, joka, johon kuuluu kasvit, kasvitieteestä, eläinten kasvatukseen, kestävään maatalouteen. Pitkä lista muita tieteellisiä asioita, jotka tässä ovat katettuna. Ja tietysti tulos on se, että meidän täytyy äh, laajentaa, levittää budjettia niin, että se on aika ohut. Tämä talo on myöskin pannut merkille koko, anteeksi, komission ehdotuksen, jossa maataloudelle alkoitu budjetti ja biotaloudelle budjetti on kaksinkertaistettu ja tietysti budjettikeskustelun osalta olisi niin, että budjetti pidet, budjettia pidettäisiin samana hyvälle kalastus, metsäst, äh, kalatalous, metsätalous, maatalous, tutkimukselle. Tässä olivat kommenttini ja olemme kovin tyytyväisiä lausuntoon. Toivottavasti hyvä keskustelu jatkuu ja odotamme lausuntoa sitten lopullisessa muodossa. Kiitos. Grazie, direttore. Kiitoksia Ruuterille ja sitten vielä Sandra Kalniete loppusanat. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja suhtaudun myönteisesti niihin kohtiin, joita otitte esille liittyen Horisontti 2020-ohjelmaan liittyen. Odotan innolla ehdotuksianne ja olen valmis hyvin avoimeen ja rakentavaan keskusteluun kanssanne, jotta saataisiin aikaan hyvät kompromissiratkaisut, jotka ovat enemmistön hyväksyttävissä ja toivon, että tästä saadaan aikaiseksi lopulta hyvä ja tasapainoinen lausuntopaketti. Kiitos. Grazie a tutti e adesso... Eh, Kiitoksia. Ja nyt voidaan todeta, että valikunnan kokous on saatettu päätökseen. Terve, tervehdykset kaikille ja seuraava kokous on hyvin tärkeä, eli 18. ja 19. kesäkuuta. Silloin meidän esittelemme ja valmistelijamme esittelevät YMPtä koskevat ehdotuksemme. Kiitoksia paljon.